tämän outoa, koska kirjalliset vetoomukset ovat hyvin tärkeä osa meidän työtämme. Over to our votes. First of all... Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensin eh, rouva Beresin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston peristumisesta annetun asetuksen numero 1927-2006 muuttamisesta. Teillä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. Seuraavana äänestämme kuudesta päätöslauselmaesityksestä, jotka koskevat Palestiinan tilannetta. Meillä on yhteinen esitys. Äänestämme siitä puolesta, vastaan, tyhjää. Selvästi suurella enemmistöllä hyväksytty ja onnittelut siitä. Next item is the... Seuraavana ympäristövaliokunnan päätöslauselmaesitys Rio plus 20 Earth Summit huippukokouksesta. Äänestämme kohdasta neljä puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kohta 5, tarkistus 19, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta äh, seka, siis raukea. Sitten kohta kuusi, tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kohta kahdeksan, siinä on suullinen tarkistus Lainenilta ympäristövaliokunnan puheenjohtajalta. Kiitoksia puhemies. Haluan tehdä selvennyksen kappaleeseen kahdeksan, koska tällä hetkellä se on vähän harhaa johtava. Täällä todetaan, vanhassa tekstissä on huolestunut sillä painoarvolle kannattuu vihreällä talolle yksi tärkeimmistä alueista Rion huippukokouksessa tämä on huolestunut vaikuttaa vähän negatiiviselta, että pitää sanoa, että ottaa huomioon sen sijaan, että se on yksi, tärkeitä, yksi tärkeistä aiheista Rion huippukokouksessa. Siis ei negatiivista muotoilua, vaan ottaa huomioon se. Me haluamme tietenkin vihreää taloutta. Tämä on positiivinen asia. Kaikki varmaan ymmärtävät, vastustaako joku tätä. Kukaan ei vastusta. Voimme siis äänestää siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohtaan 24, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 25. No jos haluatte, että tarkistamme, niin tarkistamme. Eli tarkistamme tarkistuksen 16 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Äänestys on siis päättynyt. Selvästi hylätty, hyvät kollegat. Sitten kohta 25, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää nyt meidän kyllä täytyy tarkistaa. Tarkistamme siis kohdan 25 kolmannen osan äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluaisitteko tarkistaa tämän? No selvä. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja tämä on hylätty. Sitten tarkistus Plus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 29 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Ja sitten kolmas osa. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkastetaanpa koneellisesti. Kolmas osa siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 34 kohta, nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hylätty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohtaan 38 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa, siis toinen osa on kyseessä. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Eli alkuperäinen teksti 39 kohdasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Oliko kaikilla nyt riittävästi aikaa äänestää? Äänestys on päättynyt. Yeah you just that we start over again? I'm afraid we have to start, we have to Luulenpa, että meidän täytyy aloittaa alusta, koska täällä näkyy vieläkin tarkistus 13 ruudulla, vaikka me äänestämme 39 kohdasta alkuperäisestä tekstistä. No nyt se on oikein. Äänestys alkaa. Eli alkuperäinen teksti kohta 39. Äänestys alkaa. Olkaa nyt kärsivällisiä, hyvät kollegat. No nyt äänestys on alkanut ja nyt se on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 6, kohta 40. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vasta tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa kohta 40. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 70 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Sitten tarkistus 14d puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Eli siirrymme kohtaan 47, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. En ole ihan varma, mitä tämä puoleni nyt teki. Kannatatteko vai vastustatteko? Eli otetaan uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Toinen osa, kohta 47. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Nyt kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa jälleen. Eli kolmasosa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt ja tämä on hyväksytty. Now amendment number nine, roll call vote. The vote is open. Nyt äänestys yhdeksän. äänestys alkaa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään sitten tarkistukseen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 50. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys avataan. E, toinen osa, kappale 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 59 puolesta vastaan tyyjä. Ikävä kyllä sähköinen tarkistus vielä koneellisesti. Joten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 60 kohdalta kohdalta. Ensimmäinen osa nimenomaan äänestyksellä. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osa, myöskin äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Kappale 61. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 65. Puolesta vastaan tyhjää. Tällä kertaa voin todeta, että se on hyvä, hylätty. A, tarkastetaan sitten, tarkastetaan sitten. Äänestys alkaa. No, jos mitä tarkistamme, mitä tarkistaa sitten. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 67. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 D puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kappale 71. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15D. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 80. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mutta näyttää siltä, että haluamme tietää tarkan tuloksen, joten tehdään koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 87. Tarkistus 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. ylätty. Kappale 89. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 93, nimenhuutoäänestyksellä jälleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 96, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaa tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaa tyhjää, Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eikö vielä? No. Äänestys alkaa. Nyt se on auki. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11d. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 18. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Johtosan kappale K kahdessa osassa. äänestyksellä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty toinen osa. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty pienellä enemmistöllä, mutta hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko päätöslausumasta. Nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa. Selkeästi hyväksytty. No niin, onnittelut. Sitten seuraavaksi employment, siis työllisyysvaliokunnan ehdotus Euroopan globalisaation tulevaisuudesta. Tarkistus kaksi ensimmäiseksi puoleksi, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus viisi alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kappaleessa neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1D nimenhuutoäänestyksellä äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. En ole ihan varma, mitä keskusta teki täällä täysistunnossa. Tän uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä, nimenhuutoäänestys, äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluan onnitella tekijöitä. Ja sitten viimeinen äänestys tältä päivältä. DAF ja muut artikla 90 sen kappale 6 menettelysäännöissä mm, EUn ja Marokon kalastuskumppanuussomuksesta on kyse. Ja ennen kuin äänestämme, annan puheenvuoron edustaja Duffille. President. Arvoisa puhemies, päätöslauselma esitys koskee sitä, että pyydetään eräseen pöytäkirjaan lausuntoa tuomioistuimelta. Ainut tavoite tässä on se, että testataan, onko sopimus yhteensopiva perussopimuksesta johtuvien vaatimusten kanssa, mitä tulee kansainväliseen oikeuteen. Tarkoituksena ei siis ole keskeyttää nykyisen sopimuksen soveltamista. Parlamentti on selkeä velvollisuus varmistaa kaikkien perussopimusten integriteetti. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Dav. Ja äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. So that was our last item. We... Tämä oli meidän viimeinen äänestysasiamme. Meillä on muutama ilmoitus vielä. Tulen lukemaan ne tsekiksi. Minä olen saanut neuvoston päätöksen lausunnon liittyen perusteluihin.